Dear colleagues, may I ask you to take seat? Hyvät kollegat, voisitteko istutua? Just, just one last minute to... Vielä hetkinen, jotta kaikki jäsenet voivat tulla huoneeseen ja istuutua alas. So, welcome. Tervetuloa tähän Ekon sessioon. Uskoisin, että meillä on kaksi hyvin ajankohtaista aihetta. Niin, toisin teitä käsimään tervetulleeksi tänne näin ja niin nyt voidaan käyttää aika hyväksemme, joten mennään suoraan asiaan. Meillä on hyviä puhujia täällä. Kuten tiedätte, ensimmäinen aihe, jonka olen valinneet tänään, on EUn veropolitiikan tulevaisuus, verotus, digitaalitalous ja Panama Papersien ja Paradise Papersien jatkotutkinta ja tämä EP-pana tutkimusvaliokunnan tuen tulokset. Tiedätte, että me olemme tehneet hyvin paljon työtä täällä tutkimus- ja lainsäädäntöpuolella tämän asian yhteydessä. Joten haluan kuulla tästä teidänkin näkemyksienne teidän ratkaiseva rooli. Katsomme tällä hetkellä myöskin yhdessä yhteistä yhdistettyä yhtiöverokuntaa ja pyrimme myöskin yhdistämään digitaalia asiat tähän yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan ja odotamme tietenkin nyt innolla neuvoston maakohtaisia raportteja. Mutta tietenkin te tulemme kaikki teidän kanssa keskustelemaan näistä asioista ja aloittaa edustajasta ensin antaisi yhteispuheenjohtajalle puheenvuoron, jos haluat todeta jotain, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Уважаеми господин Голтери, председател на Комисията по економически и парични въпроси в Европейския парламент, уважаеми... Arvoisa herra Gualtieri, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisat kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät kollegat. Minulle on kunnia toimia yhteispuheenjohtajana tässä kokouksessa – Parlamenttien välinen konferenssi Euroopan parlamentissa on tärkeä tapahtuma. Bulgarian puheenjohtajakauden aikana me puhumme veropolitiikasta, me puhumme luottamuksen palauttamisesta, verotuksen oikeudenmukaisuudesta ja sosiaalisesta tasa-arvosta. Meidän täytyy toimia tehokkaan oikeudenmukaisen verotuksen puolelta kansainvälisellä tasolla. Ja meidän täytyy toimia myöskin kansainvälisen avoimen hinnoittelun, tuoton, jaon puolesta ja myöskin soveltaa näitä digitaaliseen teknologiaan. Tästä syystä on tärkeää pohtia ehdotusta yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjan osalta, jonka komissio on esittänyt. Olemme hyvin mielissämme siitä, että säännöt tullaan tarkistamaan ja tulemme myöskin jatkamaan työtä sen suhteen, että otetaan huomioon, missä voitto on tehty ja missä varat ovat. No sitten toinen asia, Panama paperit liittyvät jäsenvaltioiden verojärjestelmään ja Euroopan unionin toimintaan kokonaisuudessaan. Tästä syystä mielestämme on tärkeää myöskin puhua rahanpesusta, verojen välttelystä ja kierrosta, koska meidän täytyy todella ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin tässä suhteessa. Kiitos paljon. Thank you. Uh, Kiitoksia. Hyvä yhteispuheenjohtaja. Ja nyt ensimmäinen puhuja saa Valer Montalier, Taksud, pääosaston Euroopan unionin komissiosta. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamenttien jäsenet. Jos teille sopii, niin kertoisin hiukan, mitä on saatu aikaan. Verotuksessa EU-ssa tämän vaalikauden aikana, Junckerin komission aikana, ja myös otan esille päähaasteita, joita edessämme on, jotta voimme viedä loppuun tämän ohjelman. Uskon, että kannattaa aloittaa puheenvuoroni niin, että korostan tätä erinomaista yhteistyötä toimielinten kesken, jota meillä on ollut Euroopan parlamentin kanssa, mutta myös monien kansallisten parlamenttien kanssa meillä on ollut hyvää vuoropuhelua. Tätä kautta juuri voidaan viedä tätä ohjelmaa eteenpäin ja voidaan vaikuttaa päätöksiin, joita ministerineuvosto tekee verotuksen kohdalla, koska niin kuin puheenjohtaja Gualtieri tässä muistutti, lainsäädäntöprosessi verokysymyksessä vaatii yksimielisyyttä neuvostossa. Ensimmäinen aikaansaannos, joka on huomattava, liittyy verotuksen, verotuksen avoimuuteen. Voidaankin varmasti sanoa, että tämän vaalikauden alusta lähtien asiat, jotka on toteutettu lainsäädännön alalla, joiden kautta on parannettu verotuksesta avoimuutta, on kyse sitten veropäätösten vaihdosta tai maakohtaisesta raportoinnista – koskien suuria yrityksiä, niin edistysaskelet, joita on saatu aikaan direktiivissä, joka koskee rahanpesua ja terrorismin rahoitusta, ja on voitu lopettaa pankkisalaisuus, ja nyt automaattisesti vaihdetaan tietoja, pankkitietoja. Tämä kaikki on tällainen lainsäädäntökokonaisuus, jonka kautta verohallinnot saavat käsinsä tietoa, joka niille on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa asianmukaisella tavalla verojen keruu. Näissä eri lainsäädäntöteksteissä komissio on erittäin valppaana silloin, kun täytyy varmistaa kunnollinen täytäntöönpano jäsenvaltiotasolla, koska meidän tavoitteemme tietenkin ei ole vain se, että hyväksytään tekst, lakitekstejä EU-tasolla, vaan varmistaa myös, että laki kunnolla toteutuu jäsenvaltioissa ja siirretään siellä lainsäädäntöön. Sitten toinen asia, jossa on saatu aikaan huomattavaa edistystä, on siinä, miten on voitu vahvistaa lainsäädäntöä, joiden kautta toimitaan veron kiertoa ja verooptimointia, aggressiivista verosuunnittelua vastaan. Kaksi direktiiviä on hyväksytty ja niitä ollaan nyt siirtämässä kansalliseen lainsäädäntöön jäsenvaltioissa. Näin voidaan tavallaan pakottaa yritykset tai että estää niiden, etteivät ne tee verosuunnitelmia pyrkiäkseen välttämään veronmaksua ja vähentämään veropohjaa jäsenvaltioissa. Sitten kolmas alue liittyy tähän ulkoiseen osaan toimintasuunnitelmassa. Meistä komissiossa oli hyödyllistä saada tähän hyvää verohallintoa ja antaa tällaiset, se vaikuttaa myös sisämarkkinoiden ulkopuolelle. Ja tämän takia aivan erityisesti Olemme tehneet paljon työtä, jotta neuvosto hyväksyy, niin kuin viime joulukuussa tekikin, hyväksyy tällaisen luettelon ei-yhteistyöhaluisista lainsäädäntöalueista, ja näin voidaan siis painostaa tällaisia kolmansia maita, jotta nekin noudattavat tiettyjä hyvän verohallinnon sääntöjä, jotka EU on määritellyt tiettyjen standardien pohjalta, joista on sovittu globaalilla tasolla. Tämän toiminnan tulos on hyvin merkittävä, koska näiden töiden tuloksena on te, sen lisäksi, että saatiin luettelo näistä ei-yhteistyöhaluisista maista, niin on jopa 55 kolmatta maata, jotka ovat sitoutuneet EUn suuntaan ja haluavat tarkistaa omia lainsäädäntöjään tai säännöstä, siis sisäisiä säännöstöjä, jotta noudattaisivat myös EUn standardeja näissä kysymyksissä. Sen jälkeen, kun nämä sitoumukset on tavallaan toteutettu, niin 100 äh, lähes 600 uutta sopimusta tietojenvaihdosta on saatu aikaan. Ja tämä on siis tulosta tästä mainitsemastani toiminnasta. Tässä muutamin sanoin kuvailtuna edistystä, edistystä on saatu aikaan. Sitten kun ajatellaan tulevaisuutta, kaksi suurta työrupeamaa. Ensimmäinen tietenkin liittyy siihen, että hyväksytään yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja, tässä asiassa Euroopan parlamentti tekee työtä ja ihan lähitulevaisuudessa saamme mietinnön Euroopan parlamentilta. Ja sitten miten verotetaan digitaalista taloutta, koska pitäähän tällä hetkellä ottaa huomioon uudet muodot, uudet yritysmuodot, kun luodaan arvoa ja voidaan varmistaa, että sisämarkkinoilla veropohja toteutuu ja verot kantaa siellä, missä voitot syntyvät. Nämä ovat kaksi haastetta, jotka Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien avulla äh, kohtaavat samanlaiset odotukset kansalaisilta jäsenvaltioissamme ja haluamme saada aikaan näissä kysymyksissä tulo, tuloksia tämän kauden loppuun mennessä ja tämän komission kauden päättyessä. Kiitoksia. Ähm. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Werner Langen, joka on Panama-valiokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain lyhyesti kertoa teille, mitä panama tutkintavaliokunta on tehnyt parlamentissa Wikileaksien vero julkaistujen jälkeen ja sitten Offshore Leaks 2013 ja Leaks oli vielä 2014 ja Swiss Leaks 2015 oli tehty paljastukset sitten huhtikuussa 2016 nämä neljänneksi suurimman veroneuvojayrityksen tiedot vuodettiin 2,6 terabittiä. Siellä oli kaikki omistajia, salasanoja ja kaikkia muita tietoja – 120 000 postilaatikkoyrityksestä Neitsytsaarilla. Se oli valtava tietovuoto, joka tuli julki. Ja parlamentti teki kaksi tutkintavaliokuntaa, takse 1 ja taksi 2. Ja myöskin tällä kaudella myös käytettiin tutkintavaliokunta 8. kesäkuuta 2016 ja nämä kestävät vuoden tässä tutkintavaliokunnat ja voidaan kerran pidentää kolmella kuukaudella, eli korkeinta puolitoista vuotta voi kestää. 8. joulukuuta 2017 sitten työ päättyy. Siihen mennessä meillä oli 26 kuulemista, 11 tutkimusta ja yhteensä kahdeksan tutkintavierailua Iso-Britanniassa, Luxemburgin maalta, USA ollut paikkoja, käytiin Washingtonissa, Delawareissa, Portugalissa, Kyproksella, Sveitsissä ja sitten vielä lopuksi käytin toinen kerta vielä Maltalla parlamentin päätöksen pohjalta. Oltiin huolestuneita Maltan oikeusvaltiotilanteesta. Me komissiota kuulimme useamman kerran. Kerran oli komission jäsen Moskovici tutkintavaliokunnassa ja kaksi kertaa komission jäsen Jurova ja kerran komission puheenjohtaja Juncker. Ja uskon, että jos katsotaan viime vuosien verotilanteen kehitystä, niin nähdään myöskin parlamentin julkaisut kansainvälisellä tasolla, ne ovat tavallaan tehneet paradigman muutoksen. Tähän mennessä oli normaali, että jokainen unionin jäsenvaltio, monet kolmannet valtiot katsoivat veromalleja tavallaan omina bisnesmalleinaan. Ei niin ole kyse vero oikeudenmukaisuudesta, eikä niinkään verojen jakamisesta tai reilustakaan verokilpailusta, vaan kyse oli siitä, että kuinka verolainsäädännön avulla täällä Euroopan unionissa, joka pitäisi täällä edelleenkin yksimielisesti hyväksyä, että voidaan näin itselleen omalle maalle hankkia osittaisia etuja. Ja tästä voidaan mainita juuri paraati esimerkkinä Luxemburg. Luxemburgin monia vuosia, kymmeniä oli tällainen kokooma paikka pimeälle rahalle Euroopan unionissa. Ja meillä oli sellainen käsitys, että viime vuosina ää, aloittaa näistä toimijoiden osalta, niin tällöin tällä hiljaisuuden rinki murrettiin ja tuli vähän paradigman muutos siellä, ja että toimijatkin, joista on puhuttu paljon täällä parlamentissa – niin muuttuivat, muuttuivat sitten rooliaan huomattavasti. Joten tässä voin todeta se, mitä juuri täällä johtaja totesi, että yhteistyö Euroopan unionin komission kanssa täällä valiokunnassa oli erinomaista. Me myös kriittisiä kysymyksiä, jotka periaatteessa menivät pidemmälle kuin jäsenvaltioiden toimintatavat. Meillä oli tietoja, jotka jäsenvaltiot taas blokkasivat sitten asiassa – ja meillä oli myöskin säännöryhmä, joka oli jäsenvaltioiden toimijoiden välinen työryhmä, joka ei halunnut tulla tänne meidän kuulemiseen, koska he totesivat, että he eivät ole mikään eurooppalainen toimielin, jota johti siis italialainen ammattivirkamies. Ja niin sitten jos on asiakirjoja heiltä, niin sivut oli mustattu juuri niiltä kohdilta. Ja vain estyslista nähtiin, mutta sitten 32 sivua oli muistettu. Tai osittain äh, asiakirjoja oli muistettu jäsenvaltioiden toiveesta, eniken komission toiveesta. Esimerkiksi yksittäisessä tapauksessa jossain Espanjan alueesta, kun oli kyse, tai tapauksista, jotka hetken koske Luxemburgia. Siellähän toimintatapa oli muuttunut jo sen jälkeen, mutta todellakin yhteistyössä oli toimisen varaa. Ja yhdeksän kutsuttua ei saapunut paikalle, kuten tiedätte. Meidän tutkintaoikeutemme ei ole niin pitkälle menevä kuin monissa jäsenvaltioissa on. Meillä ei ole mitään seuraamusmahdollisuuksia ja emme tietenkään niitä voi panna täytäntöön millään tapaa. Ja tämä on tietenkin haitta meille – ja tämän takia erotimmekin seuraavassa perustussomusten muuttamisvaiheessa voitaisiin kyseen artikla laittaa sinne mukaan. Yksimielisyys veroasioista ja kansallinen suvereniteetti on yksi ongelma-alue. Ja puheenjohtajakin mainitsi täällä jo, että täällä on monia veroaloitteita, jotka olivat 13. joulukuuta tehty raportti tulleet myöskin jollain tapaa mukaan yhteinen yhdistetty yhteenveropohja ja sitten myöskin maakohtaisen raportoinnin perusteet ja sitten avoimuusrekisterit, verosuunnitelmista, väärinkäytösten ilmoittajat EU-ssa. Näissä parlamentin Panama-valiokunnassa meillä oli konflikti ministerineuvoston kanssa – Eli kolme ja neljä jäsenvaltiota, että huomioon tässä. En mainita niitä, ketkä olet kyseessä, mutta, mutta ne Irlanti siis. Heillä on erityisjärjestelyt, koska Apple osalta, Alankomaat. Heillä on lisenssivapaus, lisenssimaksuvapaus, tämä aika laaja alue, ja Luxemburg edelleenkin verosääntöjen osalta ja Malta koko järjestelmän osalta. Ne ovat kaikki ne ongelmamaat. Ja tässä me oli ensimmäisenä asiana oli tietenkin avoimuus, toisena asiana sitten yhteistyö jäsen, viranomaisten kanssa, kolmanneksi kansainväliset säännöt ja neljänneksi kysymys siitä, että miten tulevaisuudessa ja tämä nyt ei ole mikään kansallisen suverenetin kysymys sinänsä, vaan se, että kuinka tulevaisuudessa internetjättiläisten, vaikka Apple esimerkiksi voitot, Applella on 250 miljardia veroparatiissa varoja. Miten nämä internetjättiläisten varat voidaan käyttää tulevaisuudessa myöskin jäsenvaltioiden rahoitukseen? Tämä on kysymys, joka kansallisten parlamenttien pitää myös esittää itselleen. Tämä on myöskin kehityspolitiikan kysymys. Emme voi vaatia Afrikalta parempaa hallintoa tai parempaa hallitusjärjestelmää, jos emme onnistu sitten saamaan nämä kansainväliset yritykset verotukseen mukaan Afrikassa. Tästä voisi jatkaa jopa puoli tuntia vielä eteenpäin, mutta tämä riittäkö tässä. Kiitoksia. Thank you. Kiitokset. Olen pahoillani, niin me pitää pitää tiukasti kiinni aikarajasta, koska meillä on myöskin toinen sessio, joka alkaa sitten seitsemältä. Joten seuraavaksi Erik Förtö, Ranskan huoneen finanssialan edustaja Kala. Le president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä tässä digitaalitalouteen. Suuret nettiyritykset ovat tässä hyvin tärkeitä. Niillä on myöskin rahoituskapasiteettia, joka menee pidemmälle kuin tietyissä rahoissa myöskin rahoituksen liikkuvuus ja voidaan näin myöskin kerätä tietoja. Tämä on aivan erityistä tässä maailmassa, joka nyt muuttuu. Myöskin tässä on epätasa-arvoa Ranskassa. Kiinnitetään tietysti tähän erityistä huomiota. Ensinnäkin eriarvoisuus jäsenvaltioiden välillä on sellaisia, joka, josta esimerkiksi Alan Lamassur puhui, tässä ei ainoastaan pyritä optimoimaan, eikä tämä, tämä liity esimerkiksi sosiaaliseen tai rahoitukselliseen polkumyyntiin, vaan tässä mennään pidemmälle. Esimerkiksi Wikileaksin kaltaiset skandaalit tai tämä Paradise Paper ja tämä tutkintavaliokunta, josta juuri puhuttiin, niin tässä Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla voidaan vaikuttaa tähän ja nyt on sellainen vaikutelma, eh, esimerkiksi suuret yritykset, kuten Facebook, siellä on 30 miljoonaa ihmistä, eli puolet eh, ihmistä pohtivat, että maksaako tämä yhtiö eh, veroja. Ja esimerkiksi Google, joka myöskin on vältellyt varoja. Tämä aiheuttaa kysymyksiä ja totta kai myöskin Amazonia muiden osalta, joten eurooppalaisten sääntöjä, kansallisten maiden sääntöjä, myöskin eurooppalaisten määräysten, ja niistä totta kai puhutaan, ja OECDnkin tasolla niin tässä täytyy olla todellakin sellaisen, sellainen kehys ja sellaiset säännöt, joita sovelletaan ja täytyy totta kai tehdä myöskin päätöksiä. Me tarvitsemme verotuksellista uskollisuutta. On esimerkiksi yrityksiä, jotka täytyy, näitä täytyy verottaa oikeudenmukaisesti, tarvitaan avoimuutta. Tästäkin puhuttiin, Ranskalla on merkittävä rooli juuri tässä avoimuuskysymyksessä kymmenisen vuotta sitten. OECD ja Eurooppa ryhtyivät uudestaan taistelemaan kansainvälistä, kansainvälisiä petoksia vastaan. No miten nyt sitten saadaan aikaiseksi tätä oikeudenmukaista verotuksessa, miten sitä säännellään? Jokin vuosi sitten täällä puhuttiin yritysten verojen optimoinnista ja nyt täytyisi esimerkiksi määritellä se, että missä voittoa saadaan tämä totta kai monimutkaista, siitä on puhuttu jo vuosia. Ja esimerkiksi yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja, direktiivi, nämä täytyy, tätä täytyy soveltaa ja täytyy myöskin sitä täytyy soveltaa, kun verotusta lasketaan, mutta tämä täytyy tapahtua nopeasti. Täytyy tehdä selvyyttä näistä hybridituotteista ja ja myöskin sääntöjä täytyy tiukentaa. Me tarvitsemme myöskin finanssipoliittista vakautu, vakautta. Ja Ranska sitä tarvitsee totta kai muutkin maat, koska Ranskassa usein sääntöjä ja määräyksiä on muutettu. Ja tässä asiassa ei ole hyvä, että ei toimita, kun ajatellaan verotusta ja verotuskapasiteettia. Se on, no, on tapahtunut hitaammin kuin talous on edennyt. Ja tässä on tapahtunut haitallisia asioita. Meidän täytyy nyt materialisoida tämä, täytyy löytää tie, tie, tietyt pohjat. Tästä on puhuttu jo kauan. Ranskakin on tehnyt ehdotuksia verotuksesta joka olisi tuoton pohjalta tapahtuvaa. Tietysti tässä voi olla myöskin ongelmia, ei tietenkään voida ajatella, koska yhteen yhdistetty yhteisöveropohja on tärkeämpi tässä tämä voisi olla lyhyen aikavälin ratkaisu, mutta totta kai tarvitaan myöskin pitkän aikavälin ratkaisu tähän. No, digitaaliset yritykset, niillä on usein monopolin, saavat myöskin paljon tuottoa, eivätkä maksa veroja ja sitten voivat ostaa muita yrityksiä, eikä nyt tähän ei pystytä puuttumaan. Pitäisi löytää välitön ratkaisu, jos se on sellainen, että se voidaan saavuttaa, ja jos sitä ei voida saavuttaa, niin meidän täytyy sitten odottaa ja tällä hetkellä me ehdotamme, että verotetaan tuota tuottoa, mutta totta kai tämä on hankalampaa. No sitten näiden yrityksen kohdalla ajatellen, ajatellen esimerkiksi Airbnbtä ja sen tyyppisiä yrityksiä. Tässäkin täytyy edistyä ja Ranskassa me tulemme tekemään ehdotuksia tästä. Esimerkiksi joku, joka vuokraa vuokraa, niin tosiaan häntä verotettaisiin samalla tavalla kuin muita. Eli tarvitaan tätä uskollisuutta ja avoimuutta. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi Ahmed Laue. Se on, hän on Panama Papers valiokunnan puheenjohtaja Belgian parlamentista. Olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur le, le Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Panama paperit ja paljastukset. Minä johdin tätä työryhmää valiokuntaa Belgian parlamentissa lyhyesti näistä digitaalialan yrityksistä. Niin, todellakin ongelma on merkittävä. Amazon, Alibaba ja jos mainitaan vaikka nämä kaksi, niin niiden liikevaihto on vastaa Belgian BKT yli 450 miljardia dollaria todellisia titaaneja ja tästä tekisinkin vaatimattoman ehdotuksen. Jos me emme pystykään Euroopan tasolla saamaan aikaan pääomaveroa, niin silloin pitää tarttua tähän liikevaihtoon. En usko, että muuta ratkaisua on lyhyellä ja keskiaikaväellä. Yritetään sitten saada käsiksi näihin virtoihin ajatellen palveluita ja tavaroita, joita toimitetaan. Ja ehkä tässä voidaan toimia sitä kautta, että vahvistetaan verotuksesta integraatiota ja suurten yritysten voittoja. Ja tiedämme kyllä, että tämä on hyvin vaikea tehtävä. Mitä tulee vielä Panama-papereihin? Euro- Belgian parlamentti tarttui tähän aiheeseen aika nopeasti ja ensimmäinen plussa tästä oli siinä, että kaikki parlamentaarikot haastoivat tavallaan hallituksen ja tätä kautta pystyttiin nopeuttamaan asian käsittelyä, mitä tulee veroparatiiseihin ja verohallinnon toimintaa parannettiin. Nyt on avattu yli 200 asiaa koskien Belgia Panama-paperin yhteydessä ja oikeuslaitos omalta puolellaan, erityisesti syyttäjälaitos, on avannut yli 300 juttua. Joskus useat eri tutkimukset koskivat samaa asiaa. Oli, kyse oli yritysten nimistä, veromakseen nimistä. 200-300 tapausta on avattu. Tietenkään tämä ei vielä riittänyt. Pitää piti myös parlamentissa puhua kapasiteetista, jotka otettiin käyttöön, jotta voitiin estää tämä veroparatiisien toiminta ja rajata sitä. Ja tästä syystä pidettiin monia kuulemisia parlamentissa, lähes 90 tuntia oli kuulemista, se on huomattava määrä. Sitten oli eri työryhmiä, jotta voitiin käsitellä eri raportteja, toteamuksia, suosituksia. Ja kaikki, koko hallitus tavallaan mobilisoitiin, verohallinto, syyttäjänlaitos, poliisi, mutta myös Euroopan komissio, Euroopan parlamentti herra Langenin johdolla teki työtä tässä Panama-erikoisvaliokunnassa. Sitten myös kaksi panamalaista varap ministeri oli vierailulla Belgiassa ja tuli vastaamaan meidän kysymyksiimme. Ja vielä yksi tärkeä seikka, eri instituutiot, jotka ovat tavallaan vastuussa rahoituslaitoksen valvonnasta, tietenkin Belgian, kansallis, Belgian pankki, joka sääntelee ja on tällainen finanssivalvoja ja pankkien valvoja. Ja kuten tiedätte, on vaikea saada Äh, sorta veronkiertoa, jos sillä on tarvittavia rahoituskanavia, joten pitää kiinnittää huomiota pankkeihin, rahoituslaitoksiin, mutta myös rahanpesun yksiköihin. Ja sitten saatiin aikaan suuri joukko erilaisia suosituksia. Poliittista konsensusta ei tietenkään syntynyt, koska tietenkin veroasiat on tavallaan e- esimerkki tällaista poliittisista jännitteistä, jota demokratiassa voi olla, mutta siltikin voidaan ottaa esiin onnistumisia ja edistysaskeleita. On, on saatu asema esimerkiksi epäkohteen ilmoittajille ja to, meillä on tehty eroja vaikka Ranskan kanssa. Meillä ei ole mitään rahoitusalan syyttäjän laitosta, kuten kuin Ranskassa, mutta voidaan olla erilaisia Ratsolan tuomareita ja niin edelleen tästä on poliittista konsensusta saatu aikaan ja halutaan saada aikaan todellinen rahoitusasioiden oikeuslaitos. Tarvitaan tutkintatuomareita, syyttäjiä, jotka tutkivat näitä veropetoskysymyksiä aivan erityisesti. Sitten pyritään myös vahvistamaan eri palveluita, ja eri mieltä ollaan sitten konkreettisemmista muodoista ja keinoista, joita annettaisiin eri yksikköjen käsiin. Sitten tarvitaan, täytyy nopeuttaa sitä, miten Euroopassa direktiivejä toteutetaan, joiden avulla voidaan tehokkaammin toimia veroparatiiseja vastaan, erityisesti mitä tulee todellisiin edunsaajien Heidän, tehän tunnette hyvin tämän asian. Ja sitten on e- eri, erilaisia kantoja tietysti, erityisesti kun halutaan laajentaa näitä siirtohintoja. Siihenkin tässä jonkin verran on viitattu ja olemme sitä mieltä, että pitää voida laajentaa ve- verotusaikaa, jos halutaan tehokkaasti toimia tämän tyyppistä verooptimointia tai verosuunnittelua vastaan. Mitä tulee vielä veroparatiiseihin, niin jotkut vetosivat sen puolesta, että virettäisiin siis tätä rikoksen vanhemmisaikaa kymmenen vuoteen silloin, kun kyse on transaktioista, jotka suuntaavat veroparatiiseihin. että tässä en halua puhua nyt paljon pidempään, mutta nyt on paljon työtä tehtävänä, on tehty suosituksia ja pitää niitä esittää hallitukselle, antaa tavallaan tiekartta tavallaan tai etenemissuunnitelma. Ja tietenkin meidän tehtävänä me parlamentissa on varmistaa, että kunnolla sitten täytäntöön pannaan suosituksia hallituksen tasolla. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi annan yhteispuheenjohtaja Kanefille vuoron. Seuraava ala sessio aletaan kello kuudelta, joten nyt vain lyhyesti kommentteja tähän näin. Eikä tiedä, voi, voida antaa kaikille puhujille edes puheenvuoroa. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Hyvät kollegat, pyytäisin teitä ystävällisesti käyttämään korkeintaan kahden minuutin mittaisen puheenvuoron Ensimmäiseksi herra Staiporos Kreikasta. Κάθε φορολογικό σύστημα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της ουδετερότητας. Meidän pitää perustaa perustajastelman yksinkertaisuuteen, vakauteen, sen toimivuuteen, tasapainoon, tasa-arvoon. Ja se pitää toimia tehokkaasti Useilla meillä on kyllä vaikeuksia näiden saavuttamisessa. Digitaalialustojen verottaminen, ja tämä on johtanut vain uusiin ongelmiin nämä digitaaliset alustat. Nyt meidän pitää löytää uusia tapoja ratkaista ongelmat. Ensinnäkin meidän pitää yksinkertaistaa lainsäädäntöä. Ja aloittaa, alentaa alvitasojen alentamisesta Euroopan unionissa. Se antaisi reilummat finanssipoliittiset puitteet. Ja sitten yhteistyö ja tiedon jakaminen on tärkeää, että meillä on myöskin yhteinen veropohja yrityksille, jotta voidaan tahata sitten tasapainoinen kehitys. Meidän pitäisi olla myöskin olla tehokkaampi puitteisto siinä mielessä, että ottaa huomioon erilaisia verokäytäntöjä, jotka liittyvät veroparatiiseihin. Meillä on työryhmiä, jotka voisivat katsoa yli Panama-paperien tapaisia ilmiöitä, eli ilmiöitä, jotka liittyvät veroprofiileihin ja mihin, millä alueella yritykset maksavat veroja ja millä ei. Ja sitten maailman tasoisen verokannan löytäminen olisi tärkeää, jos katsotaan juuri digitaalisia yrityksiä. Eli pitäisi myöskin verottaa siinä maassa, missä tuote tuotetaan. Meidän pitäisi katsoa myöskin yritysten liikevaihtoa ja taata se, että tämä uusi ympäristö tekisi vaikeammaksi tehdä mitään verokikkailua. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Gaali Italiasta. Thank you, Chairman. I think... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on paljon ongelmia. Meidän ei kuitenkaan pitäisi aliarvioida sitä edistystä, mitä me olemme tehneet OECDn ja myöskin Euroopan unionin tasolla. Haluaisin tässä ottaa esille kolme asiaa. Maakohtainen raportointi, josta on OECDn tasolla sovittu. Tämä on hyvin tärkeä. Automaattinen tietojen vaihto, se on vallankumous, kun ajatellaan verotusta. Vä- välillinen verotus. Me olemme sopineet OECDn tasolla siitä periaatteesta, että kun ajatellaan sitä maata, missä kulutus tapahtuu, siellä maksetaan tämä veroja. Se on hyvin tärkeää, koska se on 20 prosenttia myynnistä, joka on tärkeämpää kuin liikevaihdosta maksettava vero. Totta kai siitäkin täytyy maksaa veroa. Haluaisin tässä kuitenkin sanoa, että Italian parlamentissa me olemme puhuneet tästä paljon. Ja mitä tahansa sitten tehdäänkin, niin se mitä Belgian kollega juuri totesi on äärimmäisen tärkeää. Lopussa puhutaan kuitenkin liikevaihtoverosta. Se on hyvin samankaltainen kuin tämä välinen verotus ja OECD tulee esittämään myöskin raportin siitä, miten tämä voidaan kansallisella tasolla hoitaa. Ja ainoa mahdollinen ratkaisu on tuo liikevaihto verotus. Ja tässä on kuitenkin kaksi ongelmaa ja kaikki ovat siitä tietoisia. Yksi on se, niin kun ajatellaan välistä verotusta, niin kuluttajat tulevat siitä maksamaan sen sijaan, kun nämä suuret yritykset. Ja toisekseen verotetaan innovointia yhtäältä maamme pyrkivät kannustamaan digitaalisiin innovaatioihin ja toisaalta sitten siitä maksetaan. Tämä on hyvin vaikea, ansaista on vaikea päästä pois. Kiitos. Kiitoksia, että piditte kiinni puheajasta. Seuraavaksi herra Molarus Kreikasta. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ελλάδα έχουμε μία παροιμία Kiitos puheenjohtaja. Kreikassa ideana on se, että jos todellakin haluaa jonkun asian panna kuntoon ja löytää kukaan vastuussa jostakin, niin sitten pitää löytää syyt toiminnalle. Ja kun tarkastellaan varta, valtavia voittoja, joita digitaalitalous synnyttää, niin voikin havaita, että on Euroopan parlamentin on hyvin vaikea tutkia Kodakin kaltaisia yrityksiä tai maita, kuten Malta, Alankomaat, Luxemburg. Ne eivät oikein tehneet kunnosta yhteistyötä tutkintavaliokunnan kanssa. Ja tämä saakin meidät pohtimaan, harjoittavatko nämä yritykset myös sosiaalista polkumyyntiä ja miljardit eurot häviävät pois valtiovarainministeriöstä Alibaba, niin kuin Amazon, niillä on VKT, äh, niiden, äh, niiden liikevaihto on Belgian BGT, BKT koko, kokoinen. Sitten Kreikassa meillä on Novatis-yritys, Se vaikuttaa valtavasti hintoihin Kreikassa, mutta ei vain siellä, vaan myös 50 muussa maassa ympäri maailmaa. Ja ne työllistävät lääkäreitä, virkamiehiä, ne tekevät valtavasti asioita, jotka eivät todellakaan lainmukaisia. Ja sitten Kreikassa hiljattain eräs ministeri yritti löytää väliaikaisen ratkaisun saada lisää verotuloja. Tarvitsemme siis jonkinlaista harmonisoitua lähestymistapaa digitaalisen talouden kohdalla. Tällä hetkellä valtiot hoitavat asiat varsin eri tavoin. Puheenjohtaja keskeyttää. Niin господин Anna Gomes, Европей... Seuraavaksi edustaja Gomes Euroopan parlamentti. Господин Бартоло Малта. Why did member states... Ja sitten edustaja Bartolo Balontalta. Kun ajatellaan rahanpesun vastaista direktiiviä, niin tilanne halutaan pitää sellaisena kuin se on, eikä kyse ole ainoastaan epäoikeudenmukaista verotuksessa tai siitä, että ei olisi sisämarkkinoilla. Kyllä tässä käytetään verojen polkumyyntiä, vaan kyse on siitä, että mahdollistetaan nämä veroparatiisit, joita on myöskin EU-ssa muualla, että ne pesevät rahaa myöskin terroristeille. Järjestäytyneen rikolliselle komissio on odottanut kaksi vuotta ennen ehdotusta liittyen Alvin, joka voisi kuitenkin vaikuttaa siihen, että osa ALVstä ei kanavoituisi rikolliselle, koska jäsenvaltiot eivät näihin toimenpiteisiin halua ryhtyä. Olen pahoillani. OECD ja niin poispäin. Tämä on hienoa, mutta se ei ole sitovaa. Se ei tule riittämään. Meidän täytyy toimia Euroopan unionissa ja tämän parlamentin ja kansallisten parlamentin jäsenen meillä on hirvittävä vastuu palvella valitsijoita ja kansalaisia. Emme saa sulkea silmiämme tältä. Me tarvitsemme eh, toimenpiteitä, jotka on mainittu jo tässä, yhteen yhdistetty yhteisöveropohja, eh, maakohtainen raportointi ja niin poispäin. Täytyy katsoa, että täytäntöpano tapahtuu, koska lainsäädännössä on paljon hienoja asioita ja niitä ei panna toimeen. Meidän täytyy eh, tässä tarkastellaan verohallintoa ja täytyy verottaa siirtoja, niin kuin on ehdotettu, sitten tuo digitalisaatio, robotiikka, OECD ei riitä. Meidän täytyy lähteä maailmanlaajuiselle tasolle. No, EU kanssa me voimme kyllä tässä saavuttaa jotain. Puheenjohtaja katkaisi mikrofonin. Благодаря, господин Бартоло Малта. Да се готви господин Блефран. Seuraavaksi edustaja Bertolo Maltalta ja sitten edustaja Gable Ranskasta. Malta. Malta. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aluksi toistaa meidän kantamme maana. Maamme on mainittu monta kertaa täällä iltapäivän aikana. Kuitenkin haluaisin huomauttaa, että meidän verojärjestelmämme se on komission hyväksymä järjestelmä ja se on myöskin OECDn hyväksymä. Ja tätä ei ole huomattu mainita täällä näissä kaikissa puheenvuoroissa, joissa on mainittu meidän maamme. Me uskomme myös, että unioni pitää nopeuttaa taistelua veronkiertoa vastaan. Kuitenkin meillä on täytäntöönpanon osalta ja yhteisen, yhteisen, vero, yhteisen verokannan osalta varaumia. Muistaapas Maltan perustajahuoneen tekemään raportti tässä yhteydessä. Tässä oli monia toimenpiteitä, jotka todellakin, kun tätä raportissa mainittiin monia asioita, jotka rikovat lähetysperiaatetta se, että olisi yrityksille, jotka ovat olleet 750 miljoonaa per vuodessa, niin ne ei kuulosta järjestelmän piiriin. Tämä on yksi poikkeus. Ja tämän takia täällä on myöskin mahdollisuus, että jäsenvaltiot voisivat joutua vaihtaa verokantoja, mitä me emme hyväksy. Emmekä hyväksy myöskään sitä, että kyllä verotus on yksi kunkin jäsenvaltion oma suvereeni oikeus. Ja tämän takia me uskomme. Voimme muillakin tavoin löytää tämän yhteisen yhtiöveropohjan tavoitteet lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ilman, että puhutaan läheisyysperiaatteen ja suhteusperiaatteen linjoihin. Meillä on myöskin tämän äh, jakokaavion osalta varauma, joka johtaisi siitä, että menetämme tuloja. Koska tämä aiheuttaisi meidän kaltaisemme verolainsäädännön ongelmia, tämä uusi jakokaava. Kiitoksia. Gospodin Eble Franski Senat. Kiitoksia. Seuraavaksi Ranskan senaatista ja sitten Stenham Tanskasta. Oui, je pense pouvoir être très... Voin varmaankin puhua aika lyhyesti. Me tiedämme kaikki, että jäsenvaltioiden välillä on eroa, kun keskustellaan digitaalisten yritysten verottamisesta. Niillä on erilaista verokohtelua jotkut haluavat tässä käyttää äh, CCCTVtä näin keskiaikavälillä äh, edettäisiin. Mitä tulee Ranskaan, me puollamme erillistä nopeaa verokohtelua. Voisitteko kertoa meille, mihin tuloksiin Euroopan parlamentin erityisvaliokunta tässä asiassa päätyy, koska me tiedämme, että lainsäädäntöehdotusta odotetaan vielä maaliskuun lopulla onko nyt jo jonkinlainen kanta täällä muotoutumassa, niin että nopeasti käsiteltäisiin asiaa tai erilaista tavalla vai toimitaanko tämän yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjan kautta? Kiitoksia sitten herra Stelkamp Tanskasta ja sitten eh, Euroopan parlamentista, niin minä toivon, että saamme vastauksen myöskin tähän hienon kysymyksiin. Suurin osa lainsäädännöstä, mistä puhumme, ei välttämättä ole ymmärrettävissä useimmille ihmisille Euroopan unionissa. Tämä on hyvin monimutkaista, eikä meidän pitäisi olettaa, että he tämän ymmärtävät, mutta yksi näistä on, ja tämä on mielestäni tärkeää, kun ajatellaan luottamuksen saamista EUn instituutioille. Kyseessä on tuo musta lista, No se ei mielestäni toimi. Se on syvältä. No pahoittelut tässä tulkeille. Siis se on riittämätön. Ja tästä syystä se ei luo luottamusta Euroopan kansalaisten keskuudessa instituutioihin, joka on EU. Me tarvitsemme jonkinnäköisen signaalin sille, että EU on halukas luomaan jonkinlaista luottamusta – siinä suhteessa, että varat pidetään maissamme ja että taistellaan näitä monenvälisiä yrityksiä vastaan, jotka tällä hetkellä vain imevät tuota rahaa meiltä ja aiheuttavat tätä eriarvoisuutta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi eh, Paul Tanke ja tämän jälkeen sitten Kroatian edustaja. Kiitoksia hyvä, että kävi tätä keskustelua täällä Ranskan ja Irlannin kollegoiden ja Erhokanin mielipiteitä. Ja Alalla Samoa, minun yhteisesittelijäni, ja olemme kiertäneet paljon, jotta saamme yhteisestä yhteisöveropohjasta kannan. Ja parlamentti teki ensimmäisen kannan tällä viikolla toivottavasti valiokunnassa ja sitten maaliskuussa täysistuntoon tämä viedään eteenpäin. Tämä kanta on sellainen, pitää mennä eteenpäin nyt. Pitää uudistaa yhteisöverotusjärjestelmää. Se on vanhentunut järjestelmä ollut jonkun aikaa. Ennen oli tehtaita, savupiipputehtaita, mutta ajat ovat muuttuneet. Ja tavallaan osa tätä päätöstä on se, että päättää minne tämä yritys perustetaan. Ja teolliset tekijänoikeudet ovat tietenkin tärkeitä. Ja voit sitten päättää näin avulla, missä maksat veronsa, missä olet voitot. Ja tämä yhteinen yhteisöveropohja muuttaa tämän järjestelmän. Eli se, missä tehdään voitot, siellä maksetaan verot myöskin. Tämä on ensimmäinen muutos, tämä on tärkeä asia. Ja sitten toinen asia, että tässä pitää ottaa myöskin digitaalitalouden verotus mukaan. Ja haluaisin todeta, että parlamentilla tekin halu rakenteellisiin ratkaisuihin. Meidän pitää verottaa myöskin näitä suuria digitaalijättiläisiä. Ja tämä voisi olla tällainen sellainen verotus, että se ottaisi huomioon vaikka välittömän verotuksen tai yhteisverotuksen, ja se vaatii tietenkin pysyvän toimipaikan määritelmän muuttamista, koska tällä hetkellä Google ja Facebook välttämättä tämän avulla veroja maksu. Ja sitten, ikävä kyllä, emme voi odottaa tässä OECDtä. Tässä on selvä USA ja EUn välinen konfliktiero, ja, ja sitten OECD voi toimia vain, jos EU lähtee vetämään junaan. Ja me oikeastaan täällä parlamentissa käytämme OECDn tekemää työtä. Me otamme sen mukaan meidän asiakirjoihimme. Työtä on tehty, mutta OECDssä ei ole poliittista tahtoa kyllä lähteä asiaa vetämään. Kiitoksia sitten Peric Kroatiasta ja Felten Ruotsista. Inicijativu Europske komisije o oporezivanju digitalne ekonomije te posebno potrebu redefiniranja post. Kroatia tukee Euroopan komission tekemää aloitetta liittyen näihin lainsäädäntötoimiin ja varsinkin kun ajatellaan digitaalitalouden verotusta. Kun ajatellaan tätä pitkän aikavälin toimintaa, Kroatia puoltaa yhteisen yhdistetyn yhteisön veropohjan käsitettä ja myöskin puollamme että sitä, että Euroopan tasolla tarvitaan uusia määräyksiä ja yrity, tietysti täytyy määritellä myöskin nämä yritykset sisämarkkinoille. Kroatia tukee sitä aloitetta, että tässä tarkistetaan mahdollisuus siitä, että verotettaisiin kaikkea tuotoa, kun ajatellaan digitaalialan yrityksiä EU-ssa. Näin olisi mahdollista tarkistella myöskin kustannuksia ja katsoa, miltä tulos, yritysten tulos näyttää. Tiedämme tietysti, että ne lähtevät toisille oikeudenkäyttöalueille, missä verotus on suosiollisempaa, mutta jos me nyt hyväksymme kaikki nämä aloitteet, voimme pitkällä aikavälillä saada äh, kaikki nämä ongelmat ratkaistua Euroopan tasolla. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Felten äh, Ruotsista ja Rosman Itävallasta. E e Kiitoksia puheenjohtaja OECDn työ BEPSin kohdalla on hyvin tärkeänä aina voitu varmistaa, että kielteiset globalisaation vaikutukset voidaan tavallaan suitsia. On tärkeää, että EU tekee työtä OECDn kanssa varmistaakseen, että toimi, jäsenvaltiot toimivat mahdollisimman harmonisella tavalla. Meillä on uusia yritysmalleja, joita syntyy digitaalisen talouden myötä. Siksi on tärkeää, että meillä on selkeä käsitys tavoitteista, että saavutamme OECDn tavoitteet. Meidän ei pitäisi yrittää luoda omia yksittäisiä ratkaisujamme. Meidän täytyy nähdä itsemme osana laajempaa kehystä ja, ja maailmaa. Meidän pitää ratkaista joitakin perustavanlaatuisia erimielisyyksiä ja joitakin käsitteitäkin ymmärretään eri tavoin eri maissa. Meidän pitää lähteä liikkeelle niin, että yritetään sopia määritelmistä ja sovellusalasta. Tämä näkyy BEPS-toiminnassa numero 11. Siellä on erilaisilla tulkintoja, erilaisia tulkintoja käytössä eri maissa. Minun kysymykseni onkin seuraava. Komissiossa aiotteko te tehdä työtä tämän asian parissa ja kuinka? Tai siis millä tavalla? Господин Росман, Австрия последен господин herra Rosman Itävallasta ja herra Kaiteista eh, on sitten viimeinen puhuja. Kiitoksia. On todellakin totta, että viime vuosina kun katsotaan veron ja veron kierron estämistä, siinä on tapahtunut paljon, mutta liian hitaasti kyllä on edetty. Ja paljon jää vielä avoimeksikin. Esimerkiksi kansallinen ja kansainvälinen verolainsäädäntö on digitaalisen osalta todellakin pitkä, pitkälti kivikaudella vielä. Ja minuakin kiinnostaisi tietää, herra Motalier, että onko komissiolla digitaaliyritysten verotuksesta jotain ehdotuksia. Itävallan valtiovarainministeri on ehdottanut tästä digitaalisten laitosten perustamista. Ja toinen kysymys avoimuuteen liittyen, sehän olisi varmaan paras ase veronkiertoa vastaan, mutta tässäkin pitää todeta, että monet niistä askelista täällä on tehty, ovat liian hitaasti lähteneet liikkeelle. Tämä on siellä verosääntöjä, tax rulingsia tai maakohtaista raportointia myöskin. Tämä pitää koskea erityisesti neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin täyttöönpanossa, jossa todellakin puhutaan tästä todellisesta edunsaajasta ja, se, ja näistä kaikista. Mitä tässä todellakin tarvitaan Tarvitaan julkisuutta, julkista avoimuutta. Mikään muu ei auta tai auttaa liian vähän. Ja lopuksi vielä tämä musta lista veroparatiiseista, joka finanssia ja, val- ja val- ministerit ovat esittäneet. Tämä on arvoton, jos ei sitten ottaa myöskin eurooppalaisia valtioita mukaan tähän luetteloon. Kypros, Malta ja, ja pohjoissa taas sitten Irlanti ja USAkin kuuluisi tähän luetteloon mukaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten vielä Kaiti Euroopan parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa kaikille vieraillemme. Tiedän ja on käynyt selväksi näistä keskusteluista, että tässä on suuria eroja eh, eurooppalaisten edustajien ja kansallisten edustajien mielipiteiden välillä riippuen siitä, että missä, missä nämä verokysymykset lähtevät liikkeelle ja mihin päättävät, varsinkin mikä liittyy CCCTB. Mutta uskon kyllä, että voimme päästä sopuun. Ja tietysti avoimuus on tässä jatkuvasti tapetilla ja Langen raportoinnissaan puhui siitä, että panama paperien tutkintavaliokunnassa, joka täällä perustettiin tässä parlamentissa, kohtasi suuria esteitä komission, mutta myöskin neuvoston esteitä, mitä tuli siihen, että esimerkiksi MEPit saisivat äh, asiakirjoja käyttöönsä, varsinkin mitä tulee äh, esimerkiksi äh, käytännesääntöihin ja näihin verokysymyksiin. Jatkuvasti tässä meitä pyrittiin estämään. Totta kai myöskin kansallisten ja tämän parlamentin valvontaa voidaan yhdistää ja voitaisiin varmistaa, että voimme tehdä yhteistyötä jatkossa niin, että voisimme pakottaa instituutiot olemaan vastuuvelvollisia valitsijoilleen EUn tai kansallisella tasolla. Ja kansallisilla parlamentaarikoilla on tietysti rooli liittyen oman hallituksensa ja meillä on rooli liittyen komissioon ja neuvostoon. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä, jotta voisimme varmistaa, että meillä on maksimaalinen veroavoimuus myöskin päätöksissä, jotka tehdään. Ja näin voimme sitten varmistaa myöskin sen, että saamme sellaisen äh, järjestelmän aikaiseksi, jossa on verotuksellista oikeudenmukaisuutta Euroopan laajuisesti. Kiitoksia. Nyt voimme vain ihan lyhyesti enää aikaa nopealle vastaukselle menin jäljessä aikataulua. Oikeastaan oli vain yksi kysymys. Tämä koskee tätä ehdotusta digitaalisesta verotuksesta. Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitos. Minulla on minuutti, joten neljä sanaa liittyen tuohon digitaalisuuteen. Me valmistelemme todellakin maaliskuun loppuun asti ehdotuspakettia siitä, miten voidaan näitä digitaalisia yrityksiä verottaa paremmin. Eli kun puhutaan esimerkiksi tulojen lokalisaatiosta tänne EU-hun, tämä on yksi elementti. Ja sitten pitkän aikavälin ulottuvuus, joka on linjassa OECD, ja sitten se, mitä tulemme todennäköisesti ehdottamaan, on se, että keskitytään lyhyen aikavälin toimiin että voidaan sitten neuvotella pidemmällä aikavälillä, että saadaan aikaiseksi veropohja. No kun ajatellaan tätä listaa, no ei se kyllä ole syvältä. No kyllä siinä on toivomisen varaa, mutta tässä ö, tämä liittyy niihin tässä on sellaisia maita, jotka eivät edisty, eli pyritään ehdollistamaan tämä sellaisiin oikeudenkäyttöalueisiin, jotka eivät yhteistyötä, me tarvitsemme enemmän avoimuutta ja meillä on esimerkiksi tuollainen jul, julkinen maakohtainen raportointi ja sitten myöskin se, että esimerkiksi maat voisivat, se, että maat voisivat päästä tuolta listalta pois, sekin pitäisi julkaista. Se on tarpeen niin, että uudistukset pääsevät vauhtiin. No sitten tuo yhteen yhdistetty yhteisöveropohja, se on väline, niin kuin täällä sanottiin, jolla pyritään saamaan tuo suvereenisuus, verotuksellinen suvereniteetti yritykseltä aina tuonne hallituksen suuntaan. Ja tämä sitten voidaan tehdä ainoastaan yhdessä yhtenäismarkkinoilla. Kiitos. Thank you very much. There is... Kiitoksia. Sitten täytyy ilmeisesti siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Saatte 30 sekuntia. Yksi lyhyt kommentti. Äh, schwierig. Transparenz ist das wichtig. Niin, avoimuus on tärkeintä. Tietenkin ei pelkästään avoimuus viranomaisten kesken, vaan myöskin todellisten edunsaajien tietäminen postilaatikkoyritysten osalta. Ja toiseksi yksittäiset esimerkit, joista puhuimme, täällä oli vapaasatamat ja viisumit voidaan myydä, ja jos tiedät, jossa varojen lähtöperä ei ole ihan selvä, tässä on valtiolla vielä paljon tekemistä, ja tätä me katsomme seuraavassa TAX kolmos erityisvaliokunnassa, ja toivon, että te voitte auttaa meitä tässä työssä. Thank you very much. Now we have... Kiitoksia kovasti. Nyt meidän täytyy todellakin vielä ihan lyhyt, lyhyt kommentti, koska kohta alkaa seuraava paneeli, emmekä voi sitä pitkittää. Okay, thank you very much. Apologies to... Kiitoksia sitten pyydän anteeksi kaikilta puhujilta. Tämä oli kuitenkin hyvä merkki siitä, että tämä aihe on tärkeää meidän kaiken mielestä ja meidän pitää kaikkien painaa tässä asiassa yhdessä eteenpäin ja varmistaa, että äh, komission ehdotus toteutuu. Ja sitten tämä, voitte lukea tämän parlamentin mietinnön yhteisöverosta. Sitten tämä toinen osuus, yhtä tärkeä kysymys, pankkiunioni, miten varmistetaan, että hoidetaan sekä riskin jako että riskin vähentäminen, helppo aihe. Ja Täällä on myös arvokkaita vieraita paikalla ja ensimmäinen puhujamme on vielä matkalla tänne. Joten tällä välin kerronkin teille, että teemme työtä pankkipaketissa, jos on kyse riskin vähennyksestä ja pääoma vako, vakava, pääomavakaisuusdirektiivistä mm, vaka- asetuksesta ja pyrimme viemään tämän loppuun kesän mennessä ja tämän vuoden loppuun mennessä koko homma valmiiksi, joten tähän liittyy tämä lisäriskinvähennyselementti ja odotamme mielenkiinnolla komission NPL-pakettia järjestämättömistä lainoista ja edisistä myös ja tietenkin täällä on esittelijät paikalla edisasiasta ja toivottavasti voimme pitää tämän asian rinnakkain tässä mukana, koska niin kuin sanoin, riskinvähennysosuus tulee etenemään, siksi pitää käsitellä sitä riskinjakoa. Miten? Siitä varmaan tullaan keskustelemaan juuri nyt. Ja Olivier Gerson, pääosasto Fisman puheenjohtaja. Niin, anteeksi kollegat, pyydän hiljaisuutta hän on siis ensimmäinen puhujamme. Olivier, sinulla on puheenvuoro. Kiitos. Um, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, vuodesta 2010 äh, rahoitusvalvonta ja tähän liittyvä lainsäädäntö on ollut riskin vähentämisen historia. Yli 50 lainsäädäntöosuutta osuutta on käsitelty ja niistä on täällä parlamentissa äänestetty. Jos ajatellaan vain pankkeja, pankkitoimintaa, niin olemme huomattavasti lisänneet ydinpääoman riskiä ja paranneet, parantaneet niiden elinkelpoisuutta. Olemme luoneet eri puskureita, olemme lisänneet omavaraisuutta, likviditeettiä, olemme parantaneet vähimmäisomavaraisuutta, parantaneet hallintoa pankeissa ja niin edelleen ja niin edelleen, mainitakseni ihan vain muutaman asioista, joita parlamentissa on hyväksytty. Mitä tulee pääoma, vakavaraisuusdirektiiviin ja asetukseen. Olemme tehneet työtä myös kriisi, pankkien kriisin ratkaisussa. On ennalta raho- rahoitettu tätä ja sitten on käsitelty MREL-vaatimuksia. Sitten euroalueella on luotu pankkiunioni, joka lepää neljällä pilarilla. Yhteen yhteinen valvontamekanismi, se on voimassa marraskuusta 2014 yhteinen kriisinratkaisumekanismi, joka tuli voimaan vuosi tämän jälkeen, yhteinen talletustakujärjestelmä EDIS, jota tällä hetkellä käsitellään parlamentissa ja neuvostossa, ja sitten yhteinen varautumisjärjestelmä sitten tämä yleinen järjestely, varausjärjestelmä, siitä sovittiin jo 2013 neuvostossa ja se pitäisi toteuttaa viimeistään siirtymävaiheen lopussa, joka kestää kahdeksan vuotta. Sharing. Riskinjakoon. Meillähän on yksi kriisinratkaisurahasto, halutaan korkeatasoiset mrl vaatimukset jotka pikkuhiljaa vievät loppuun toivovan käyttöön seitsemän jälkeen. Kaikki nämä toimenpiteet myötä vaikuttavat siihen, että voidaan vahvasti parantaa pankkien pääomatilannetta, likviditeettilannetta ja varmistetaan parempi hallinto, parempi valvonta pankkisektorilla ja lähdetään liikkeelle siinä, että parannetaan pankkien purettavuutta. Tämä tarkoittaa myös, että riskin suojelu on vähemmässä roolissa, ei tietenkään. 2016 kesäkuussa äh, neuvoston suunnitelma, se on edelleenkin pätevä, ainakin tämän komission kanta, ja siinä ennakoidaan, että lisää riskinjako kulkee käsi kädessä riskin vähentämisen kanssa, ja näin olemme tehneet. Komissio on saanut aikaan kunnianhimoisen riskin vähentämispaketin 2016 vuoden lopussa, Kiitos parlamentin toiminnan ja eri neuvoston puheenjohtajien toiminnasta johtuen. Meillä on isot toiveet siitä, että trilogi voidaan aloittaa myöhemmin tänä keväänä tarkoituksena viedä neuvottelut loppuun kesäkuuhun mennessä, mikäli mahdollista, mutta ainakin ennen tämän vuoden loppua. Olemme Meko ne tavallaan pois riskit pankkisektorista? No selvästikään ei, mutta eihän siihen pitäisi kyllä pyrkiäkään. Pankkitoimintaan liittyy riski, muutoin se on jotakin muuta, se ei ole silloin pankkitoimintaa. Se, mitä meidän täytyy tehdä ja mitä olemme tehneet, on vahvistaa pankkisektorin kestävyyttä, häiriönsietokykyä, jotta paremmin riskejä hallinnoidaan ja on parempi riskinhallintajärjestelmä EU-ssa käytössä tältä pohjalta Komissio on sitä mieltä, että riskin vähentäminen ja parempi riskihallinta välineet mahdollistavat sen, että nyt voidaan edetä suurempaan riskinjakoon ja täysin käyttää hyväksi riskinjakon mekanismeja ja voidaan edelleen vahvistaa riskin vähentämistä ja tämä johtaa tällaiseen kaikki voittaa tilanteeseen. Sitten vielä lisäisin sen, että tällä hetkellä emme vain noudata vuoden 16 äh, suunnitelmaa, vaan suoritamme sitä. Mitä tulee näihin ennakoituihin riskinvähennystoimiin, joista siellä puhutaan tai puhuttiin, niin niin kuin puheenjohtaja Gualteri äsken mainitsi, hyvin nopeasti saamme kunnianhimoisen paketin järjestämättömistä lainoista. Sitä ei kuitenkaan edes mainittu tässä edistymiskertomuksessa. Ja meistä siitä kyllä tulee olemaan suurta hyötyä, kun tulee jatkossa vähennetään vielä enemmän riskejä. Joten nyt tarvitaan vielä kiireellistä edistystä muissa kysymyksissä, nimittäin eh, riskin jaossa Tämähän liittyy myös tähän edistymiskertomukseen. Erityisesti tämä liittyy edisiin, eurooppalaiseen taitosuojajärjestelmään. Lokakuun tiedonannossa puhuttiin mahdollisesta kompromissista. Voin vain rohkaista parlamenttia toimimaan oman roolinsa mukaisesti ja antavan tavallaan mandaatin neuvottelulle neuvoston kanssa. Haluaisin mainita tässä yhteydessä sen, että tämä komission ehdotus tuntuu minusta olevan täysin linjassa teidän mietintönne kanssa. Esittelijä teki tässä erittäin hyvää työtä ja haluan parlamenttia siitä kiittää. Ja viittaan myös asiasta käytyyn keskustelun parlamentissa. Niin, kun edisin ykkösvaihetta, sen pitäisi johtaa ö, maksuvalmiusapuun, eikä siinä pitäisi olla kyse enää riskin jaosta. Mielestäni tämä on yksi hyvistä puolista tässä tai houkuttavista tekijöistä. Ja tässä myös voidaan siis ottaa tai olemme toimineet tämän tiekartan tai edistyskertomuksen mukaisesti, koska näitä ajatuksia on toteutettu. Ja nyt riskin jakamista on hiukan vähemmän tässä alussa, on keskitytty enemmän riskin vähentämiseen. Sitten vielä lopuksi meidän täytyy myös puskea eteenpäin ja saada aikaan tämä julkinen varautumisjärjestelmä. Ei se ole ristiriitainen kysymys. Kaikkihan ovat sanoneet, että pankkiunionilla tarvitsee tällaisen varautumisjärjestelmän. Ainakin ministerit tästä sopivat 2013 ja mitä aikaisemmin se otetaan käyttöön, sitä nopeammin union, pankkiunioni on vakaalla pohjalla ja vaikuttaa myös emuun positiivisella tavalla. Joten komission kannalta katsottuna asia on selvä. On ratkaisevan tärkeää, että nyt viemme loppuun pankkiunionin tämän komission kaudella vielä, ja meistä nyt on tilaisuus juuri toimia, kun saimme neuvoston puheenjohtaja Tuskilta tämän tiekartan. Kiitoksia. Anteeksi edistyskertomuksen. Norbert Brackman, member of the German Bundestag. Seuraavaksi sitten Norbert Brackman, Bundestagin edustaja, olkaa Kiitoksia, hyvät kollegat. Me haluamme tietenkin olla vastuskykyisiä vasten pankkien parikkojen osalta ja ylläpitää luottamusta. Talletussuoja voisi periaatteessa jopa lisätä tätä luottamusta. Tämän takia Saksa oman talletussuojajärjestelmänsä puitteissa Eurooppaan tasolla mukana. Mutta jokaisessa suojassa pitää olla taattuna se, että ensinnäkin suoja ei kata jotain jo olemassa olevia lainoja, jotka ovat kärsimässä, jotka ovat taseessa jo mukana. Ja ettei tämmöistä aiheuta mitään kannustinta siihen, että ruvetaan toimimaan väärällä tavoin tulevaisuudessa. Mieluummin 760 miljardia näihin tällaisiin, tällaisiin lainoihin. Se on liian, liian paljon, liian suuri summa tällaisille järjestelmätön lainoille. Tämän takia tarvitaan eurooppalaista suojajärjestelmää, jotta voidaan näitä järjestämättömiä lainoja vähentää. Tämä on ensimmäinen askel tiellä yhteiseen lainasuojajärjestelmään. Emme tietenkään voi muuten mennä sitten kolmanteen askeliin, jos emme katso tämänhetkisiä tasoja ja vähennä niitä huomattavasti, vaan tässä pitää katsoa myöskin estää, se, estää tulevien järjestelmien lainojen syntyminen yht, sillä pitää katsoa jotenkin tulevaisuuteen kuin järjestelmätöntä järjestelmää. Jos emme järjestettömiä lainoja tällä hetkellä vähennä huomattavasti, se ei toimi. Meidän pitää välttää tulevia riskejä. Kuinka paljon työtä tässä purkamisessa vielä on edessämme? Tämä osoittaa näiden järjestämättömien lainojen erotus EKPstä – en nyt halua tässä kysyä siitä, että onko EKP myönyt ehkä omia toimivaltuuksia yli tässä näin. Suuntaviivojen työstäminen jatkuu 2018, mutta voi vain varoittaa teitä, että nämä suuntaviivat, jos niitä heikennetään tai jos sääntöjä muokataan tapauskohtaisesti, tällaista ei saa tehdä. Me tarvitsemme yhtenäiset, sitovat standardit, joilla arvioidaan sitten järjestämättömiä lainoja ja sitten katsotaan, miten toimitaan niillä. Vain jos meillä on tällaisia eurooppalaisia esikuvamääritelmiä, voidaan poliittiset epäilyt eurooppalaisten talletusten suojasta poistaa. Ja tällaisia epäilyksiä on kyllä Saksassakin. Tärkeä asia tässä yhteydessä on se, että pitää katsoa, että kuinka toimitaan valtiolainen osalta. Ne ovat etusijassa siellä tällä hetkellä. Ne tavallaan tällä tavalla voidaan yhte, yhtenäistää meidän riskejämme. Se, eivät nämä yle, valtioiden lainat ole täysin riskittömiä. Tämän valtiolainakriisi on osoittanut meille selkeästi. Toivoisinkin, että valtion laina salkkuja vähennettäisiin pankeissa. Nämä eurooppalaiset öm, ähm, eurobondit, joita on täällä komission taholta, ne eivät ole mikään vaihtoehto sääntelylle ja sille, että valtiolla on etusijaa poistettaisiin. Se, ettei tällaisia valtionlainoja saa käsitellä toisen kuin muitakin yksityishenkilöiden lainoja, pitää tehdä tietenkin selkeä riskianalyysi näiden lainojen osalta. Tiedän, että tämän ehdotuksen vaikutukset ovat huomattavia. Tiedän, että tämä vaade on vaikea monille maille, mutta me tarvitsemme pankkiunionissa tieten katon eurooppalaisen pankkijärjestelmälle. Emme saa tehdä sitä rakennevirhettä, joka tehtiin aikaisemmin, koska luulemme, että tämä voisi toimia muutenkin. Ei tämä olisi ensimmäinen kerta, että koko rakennus tuhoutuu, kun sen perusta ei ole rakennettu oikein. Kiitokset. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia, edustaja Sander Ble. Ranskan senaatin rahoitusvaliokunnasta. President, chers collègues puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitokset ensinnäkin näistä ehdotuksista. Haluaisin tässä osallistua tähän keskusteleen, keskusteluun tässä kokouksessa viime viikolla senaatissa. Tästä keskusteltiin. Tämä on tärkeää, koska me voimme näin pohtia tätä eurooppalaisten ja kansallisten parlamenttien sisällä. Pankkiunionissa riskit äh, ovat tärkeitä ja tässä nyt sitten tarkastellaan valtioiden kapasiteetteja ja myöskin riskejä suverenisuuden äh, jaossa. Ja tätä asiaa on käsitelty jo senaatissa vuodesta 2011 lähtien. Nyt pyritään samaan aikaan yhteistä valvontaa ja senaatti pyrkii tukemaan pankkiunionia ja on hyväksynyt tuon eurooppalaisen päätöslauselman ja se, senaatti tulee myöskin muotoilemaan suosituksia ja parannusehdotuksia. Tätä ensimmäistä pilaria silmällä pitäen valtiovarainministeriö on kolme asiaa ottanut esille. Ensinnäkin vaku, vaku, vakuutukset tähän valvontaan. Tämä on mielestämme tärkeä asia. No sitten kansallisten päätösosmien harmonisointi ja tässä pyritään tätä, tämä harmonisoimaan. Yhteinen kriisinratkaisurahasto ja myöskin pyritään tätä valvomaan ja Klan 13 mukainen kokous, joka pidetään tänään, sen pitäisi toimia tässä mukana. Mitä tulee sitten pankkiunin toiseen pilariin, varsinkin tuohon yhteisen kriisinratkaisun rahastoon. Se on aiheuttanut lukuisia keskusteluja. 2014 senaatti teki tarkistukseen, jossa Euroopan yhteinen kriisinratkaisu e, liittyisi päätöslauselman ratifiointiin ja ja tässä rahastoon tämä tarkistus heijasteli joitakin me liittyen Ranskan osallisuuteen. Tässä tämä kuitenkin vaikuttaa siihen, että pankkimarkkinat ovat kansalliset valtiovarainministeri tuki tätä vakausjärjestelmää EU-tasolla jo kahden vuoden ajan kuitenkin keskustelu, joka liittyy Euroopan talletussuojajärjestelmään, vaikuttaa työhömme 2016 kansallinen, kansalliset viranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin ja pankkijärjestelmän mekanismi on edistynyt niin, että voitaisiin, voitaisiin tukea näissä menetyksissä. Tästä syystä senaatti sanoi, että 2018 tässä edettäisiin Ranskan pankkisektorin, niin kuin muiden EU-laiden sektorin sektori on keskittynyt hyvin vahvasti ja sit, silloin käytettäisiin tätä järjestelmää ja talletussuojajärjestelmä on pakollinen direktiivin voimaan astumisen jälkeen vuonna 2014. Eurooppalainen talletussuorajärjestelmä, joka on siis kolmas pilari, se on jakanut jäsenvaltiot. Euroopan ja kuitenkin sitä on komissiossa myöskin paranneltu. Senaatti piti hyvänä Euroopan komission ehdotusta, mutta sillä oli kuitenkin tiettyjä varaumia. Pitäisi vaikuttaa seitsemän miljardin euron edestä ja tarkoituksena senaatti arvioi, että jos talletus suojaa sen pitäisi heijastella jokaisen pankin maksukykyä. Ja senaatti oli samoilla linjoilla kuin Euroopan komission puheenjohtaja, jonka mukaan pankkiunioni ei voi toimia, jos riskien, riskien jako ei tässä ole mukana käsikädessä. kädessä pankkiunionissa pitäisi vähentää järjestämättömiä launoja, joten eh, tässä pitää kuitenkin vielä puhua riskien vähentämisestä ja, ja samanaikaisesti voitaisiin myöskin ottaa mukaan tuo talletussuojajärjestelmä. Mm, kiitos. Thank you. Now, uh, Mr. Paolo Guerrieri. Edustava, edustaja Gualieri, Italian senaatista. I think Kiitoksia. Ensinnäkin on tärkeää todeta, että pankkiunionin loppuun vieminen on tärkeä askel, jotta voidaan vähentää tämänhetkistä rahoituksesta sirpaloisuutta Euroopassa. Että meillä on todellakin riski olemassa tällaista epäsymmetrisistä shokeista Euroopan alueella. Tämä on ensimmäinen periaate, joka pitäisi ottaa huomioon. Sitten pankkiunionin loppuun vieminen on se tärkeää, että voidaan ottaa yksityinen pääoma mukaan siihen. Näitä sitten olisi shokkien lieventämisessä. Kun kuuntelin edellisiä puheenvuoroja tässä, niin olen varmaan kaikki samaa mieltä, että ainoa mahdollinen ratkaisu tässä yhteydessä on se, että löydetään jonkunnäköinen tyydyttävä kompromissi näiden kahden tarpeen välillä. Toisaalta pitää vähentää pankkien taseiden riskejä ja toisaalta taas jakaa riskiä. Eli ensi kentällä pitää katsoa, että tämä että riski näissä pankkeissa se aiheutuu aika pitkälti näistä järjestämättömistä lainoista. Ja että, että myöskin kansalliset, nämä pankit ovat myöskin näiden, näiden valtionvelkakirjojen osalta uhattuina – että pitää katsoa sitten, että tässä on jo paljon tehty ponnistelua tämän osalta. Esimerkiksi Italian osalta, Monte Paschipankin pääomittaminen ja Venetopankin ja muiden pienien pankkien päärahoittaminen tulee johtamaan siihen, että näiden järjestettyjen lainojen määrä vähenee noin neljänneksen äh, tulevana vuonna. Ja tällä kentällä tullaan myöskin edistymään siinä mielessä, että, että tullaan katsomaan tätä yhtenäistä valvontamekanismia, joka tulee auttamaan. Se pitää vaan määritellä vielä paremmin. Mutta toisaalta te tiedätte, että talouden kasvu se todellakin helpottaisi järjestämättömien lainojen riskiä, koska monet yritykset voisivat näin tavallaan päästä eroon ongelmistaan taloudessa. Mutta toisaalta sitten taas sitten valtionvelkakirjojen vähentäminen pankkien taseissa, se vaatii kyllä toimia. Ja tarvitaan myöskin meidän varovaispolitiikassa huomattavia askelia tässä. Ja tässä pitää taattaa se, että vähän hitaasti tulisi nyt voimaan tällainen uusien toimenpiteiden kalibrointi, jotta voidaan vähentää negatiivisia vaikutuksia. Ja toisaalta sitten pitää myöskin monipuolistaa salkkuja, ja se auttaisi kyllä sitten taas siinä mielessä, että voi tulla tällainen eurooppalainen vakaa investointimahdollisuus, jolla voidaan sitten vähentää riskejä juuri diversikaation avulla. Se, että en usko, että mitään tällaista mahdollisuutta eh, näiden valtiovelkojen osalta pitäisi poissulkea, koska kuitenkin nämä ovat tärkeitä kunkin maan osalta. Mutta pitää varoa sitten, että se ei mitään epätasapainoa. Ja sitten toisaalta sitten tämä riskijako Täällä on mainittu hyvin pitkälti se, että pitää luoda tällainen eurooppalainen talletuksen suojajärjestelmä. Meidän pitää tietenkin tunnistaa, että komission tekemä ehdotus, se pitää olla sellainen, mitä pitäisi tukea. Se pitäisi avata tie sille, että löytää lopuksi tyydyttävää että riski jaetaan paremmin ja että me tämä backstop-järjestelmä käytössämme. tietenkään aikaisempia tappioita ei saa sitten jakaa tässä. Se on selvä. Ja meidän pitää myöskin antaa likviditeettiä ESMn avulla kansallisiin järjestelmiin, että, jotka ovat käyttäneet omat resurssinsa loppuun. Ja sitten tämä siirtyminen, jos siihen osittain jaettaisen taakka, se voisi vaihe auttaa siihen, että voidaan vähentää tällä tavoin meidän riskejämme. Mutta toisaalta emme voi jäädä vielä pelkästään tähän likvidittivaiheeseen. Tässä mielessä komission lähestymistapa näyttää menevän aika pitkälle, että voidaan ottaa huomioon myöskin molemmat, sekä tämä, että tämä moraalikato sekä myöskin tämä riski. Luottava politiikka, se, että valtionvelka vähennetään PKT suhteessa, se olisi peruskivenä tässä koko politiikassa. Meidän pitää luoda tehokkaampia budjettirajoitteita kansalliseen veropolitiikkaan, fiskaalipolitiikkaan. Ja se olisi, tarkoittaa myös, että meillä pitää olla tehokkaampia velkasääntöjä vakaus- ja kasvamuksessa. Mutta emme saa mitään automaattisia tai puoliautomaattisia velan rakennemuutoksia vaadi, vaatia, koska tämä tarkoituksena on vain tukea valtioiden rahoituksesta vapautta, jotta voidaan uudistaa eikä aiheuttaa uutta epävakautta. Ja lopuksi haluaisin todeta, että uskoisin, että nämä, tämän mahdollisen kompromissin olemassa olevat mahdollisuudet ovat kyllä täällä näkyvissä. Se vaatii vain poliittista tahtoa. Ja toivotaan, että voimme löytää kompromissi, jotta voidaan viedä loppuun pankkiunioni, joka on hyväksyttävissä kaikille osapuolille, joka ei auttaisi pelkästään Euroopan euroalueen rahoitusvakautta, vaan myöskin tukisi meidän kansalaistemme etuja. Kiitoksia. Mr. Co-chair, please. Kiitoksia sitten. Toinen puheenjohtaja täällä, olkaa hyvä. Бясно темпо наложено от господин Голтери, мисля, че в рамките на една минута. Kiitoksia. Herra Gualtieri. Niin, nyt Minulla taitaa olla vain minuutti aikaa. Uskon, että riskin jako, riskin vähentäminen on hyvin tärkeä aihe. Onkin vain luonnollista keskittyä enemmän riskin jakamiseen. Mutta molemmat liittyvät siis toisiinsa ja ovat yhtä lailla tärkeitä ajatellen pankkijärjestelmämme vakautta ja ajattelen sosiaalista ja taloudellista kehitystä EU:ssa. Bulgaria ja Bulgaria EUn puheenjohtajavaltiona pyrkivät saavuttamaan hyväksyttävän kompromissin näistä kahdesta aiheesta. Jatkossakin teemme työtä komission ehdotuksesta, jotta saamme aikaan edisin talletussuojajärjestelmän, joka vie loppuun pankkiunionin. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt aloitamme sitten kollegojen puheenvuorosta ensin edustaja Avukerki Portugalista, olkaa hyvä. Um, muito obrigada. Ah, ah sorry, Muito obrigada pela oportunidade. Muito rapidamente sei que temos... Kiitoksia oikein paljon. Ymmärsin kyllä, että meillä on hyvin vähän aikaa. Minä olin euroryhmässä ja Ecofinissä 2011-2015 ja meillä oli sellainen ajoksa, missä etenimme hyvin nopeasti, kun ajatellaan kriisin ratkaisua. Ja tässä, kun nyt kuulemme, niin nimenomaan tuo aikakausi 2012-2015 on merkittävä, eli meidän täytyy vähentää riskiä ja myöskin jakaa riskiä sen ohella. Mutta olen huolissani, kun kuulin tästä talletussuojajärjestelmästä, että tässä ehkä tarvitaan toinen kriisi ennen kuin tässä otetaan tarvittavat edistysaskeleet. Valitettavasti me olemme vielä liian kaukana pankkiunionin loppuun saattamisessa. Meidän täytyy edetä nopeasti. Tämä auttaisi uskottavuuden ja vakauden lisäämisessä rahoitussektorilla. Jo pitkän aikaa me olemme nähneet hyvin alhaiset korkokannat, mutta pankit ovat hyvin vakavan kannattavuuskriisin edessä ja tämä saattaisi estää meitä ratkaisemaan muita ongelmia ja saattaa myöskin vaikuttaa näihin luotto, luotonantolaitoksiin, jotka voivat vaikuttaa kasvuun. Ehkäpä nyt on korkea aika tarkastella uudellaan, uudelleen pankkilainsäädäntöä ja arvioida hyvin tarkasti tuloksia ja seurauksia niin, että me tässä lainanantoa ei vähennetä reaalitaloudelle. Kiitos. Uh, Kiitos. Edustaja Tiimo Harakka Suomesta. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin nähtiin neuvostossa ja ehkä täällä salissakin, ollaan syvästi eri mieltä siitä, kuinka lähellä me oikeastaan olemme pankkiunionia. Voimme keskustella riskin vähentämisen ja riskin jakamisen määritelmistä vielä muutaman vuoden, mutta meillä ei ole varaa lykätä tätä uudistusta ja aivan erityisesti yhtä lailla, yhtä lailla tärkeää pääomamarkkinaunionia joka liittyy pankkiunionin. Nyt kysyisin, miksi, miksi ei otettaisi erilaista lähestymistapaa asiaan? Miksi ei olisi tällaista halukkaiden tai kyvykkäiden koalitiot, jotka ovat samaa mieltä siitä, että riskin vähentäminen on jo riittävää ja ne voisivat sitten nämä maat edetä siihen, että jakavat myös keskenään riskiä. Ne, jotka eivät ole mukana, todennäköisesti näkisivät, mitä hyötyä tällaisesta on tai sitten vaihtoehto ne, jotka ovat sitä mieltä, että voivat luottaa toisiinsa ilman, että epäilevät esimerkiksi näitä järjestämättömiä lainoja määrää tai missä määrin pankkeja rasittaa valtion velka, ne voivat sitten koota kamppensa yhteen ja edetä asiassa. Ja ainakin tämä kannustaisi sitten muita maita seuraamaan esimerkkejä. Tiedän, että tämä on varsin provosoiva kysymys, mutta haluaisin kuitenkin tähän vakavan vastauksen. Thank you. Kiitoksia. Esther de Lange. I was I know your name. I mean that was quite uh, quite <laughs> surprising, but uh... Tämä oli melko yllättävää, mutta kiitoksia paljon puheenjohtaja. Nämä puheenvuorot, joita kuulimme sieltä ylhäältä ja myöskin ne, mitkä kuulimme täältä huoneesta, ovat samassa linjassa siinä mielessä, että miten hankala arkaluontoinen tämä asia on esittelijänä todella pidän hyvänä tiedonantoa, jonka olemme saaneet Euroopan komissiolta, jossa haluttiin saada tuollainen erilainen lähestymistapa, jossa kasvatettaisiin ehdollisuutta, kun liikutaan näiden eri vaiheiden välillä. Ja uskon, että jos nyt täällä on mahdollista löytää kompromissi, niin se on jossain kolmion, eli kolmen asian kolmion sisällä. Yksi on ajankohta, toinen on sisältö, ehdotuksen sisältö siinä mielessä, että miten kunnianhimoisia halutaan olla ja likviditeetti ja, ja tämä on siis kolmas kohta, mitkä ovat ehdot, joten tässä on ajoitus, sisältö ja ehdollisuus. Ja tosiasia on, että jos nyt, jos haluaa sisällön suhteen olla kunnianhimoinen, että halutaan vastaavat järjestelmät, niin täällä todetaan, että ehdollisuus eli riskin väheneminen, sitä täytyy kasvattaa, joka kestää pidempään. Jos halutaan lähteä liikkeelle nopeammin, voidaan lähteä liikkeelle ainoastaan likviditeetistä ja sitten jättää seuraava vaihe siihen, että onko ehdollisuus täytetty. Joten totuus on jossain tuon kolmion sisällä, mutta nyt tämä muuttuu vaikeammaksi, koska nyt me tässä vertailemme omenoita päärynöihin, niin kuin meillä sanotaan. Meillä on satoja kansallisia vaihtoehtoja. Meillä on eri lainsäädäntöjä. Me työstämme tätä ja lähentyminen tapahtuu hyvin hitaasti. Ja nyt kun kuulin täällä, että ranskalainen sanoi, että Ranskan pankkisektorille tämä maksaisi 7 miljardia lisää, niin, jos tällainen poikkeus saataisiin, jolloin saataisiin 0,5 prosenttia 0,7 sijaan. Sanon tämän ainoastaan tehdäkseni selväksi, että meillä on erilaiset lähtökohdat. Olen tyytyväinen siihen, että kaikki kolme pääpuhujaa mainitsivat nämä järjestämättömät lainat ja myöskin valtion riskit. Nämä ovat ne ehdot, joita meidän täytyy työstää jos me liikumme eteenpäin tuosta likviditeetin tukemisesta. No yksi ongelma on se, että ainoastaan osa pankeista on eurooppalaisen valvonnan alaisia ja toiset ovat kyllä eurooppalaisessa kehyksessä, mutta kansalaisen valvonnan alaisuudessa. Tämä on asia, jota meidän täytyy työstää. En nyt halua vähentää teidän motivaation, haluan vain korostaa, miten hankalasta asiasta on kyse ja uskon, että jossakin tässä kolmiossa sitten piilee myöskin tuo kompromissi. Seistä oikeastaan vain yksi mainitsi tämän jo, valtion joukkolainakysymyksen, mitä pitäisi olla tässä ehtona. No näin ei yksinkertaisesti koskaan voi tapahtua, jos nyt... No, minä palaan tähän itse vielä puhujana myöhemmin. Kristos sai kuuras EPP. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan pankkisektori huolimatta siitä, että EKP ja toimijat ovat puuttuneet systemaattisesti toimintaan valvojat ja niin edelleen. Vieläkin pankkisektorilla on siis vakavia haasteita, isoja haasteita. On valtavasti velkaa ja suuri määrä järjestämättömiä lainoja. Tämä on huomattava haavoittuvaisuuden lähde. Se, että viedään pankkiunionin loppuun, sen ensimmäiset kaksi pilaria on viety loppuun. 2014 Kreikan kaudella se on huomattava tapahtumassa pyritään saamaan rinnakkain aikaan riskin jakoa ja riskin vähentämistä. Kun, ja konkreettisella politiikalla esimerkiksi niitä vahvistetaan vakavaraisuuslainsäädäntöä ja valvontaa, ja on realistiset säädökset minimipääomavaatimuksille ja hyväksyttäville vastuille tai velolle ja näin voidaan parantaa, niin kuin te sanoitte, pankkien riskinhallintatekniikkoja. Ja kun kehitetään johdonmukainen strategia, ei vain vähentääkseen velka, äh, huonojen velkojen taakkaa ja vältetään, että niitä kerry järjestämättömiä lainoja tulevaisuudessa jälkimarkkinoilla, kun luodaan yhteinen, toimiva, riittävä, tehokas yhteinen varautumisjärjestelmä, jolla tuetaan yhteisen kriisiratkaisuun rahastoa. Ja näin voidaan alun perin taata tämä ta- vakausmekanismista ja myöhemmin sitten Euroopan valuuttarahastosta, kun ja saadaan aikaan eurooppalainen talletussuojajärjestelmä. Meistä se on kuvattu hyvin tässä erityiskertomuksessa. Ja ensin tämä täydentää kansallisia talletussuojajärjestelmiä ja sitten saadaan yhteinen järjestelmä ilman, enää lisäehtoja. Ja siirrytään mm, tällaisen y- rinnakkais äh, vastu- äh, takuuseen talletuksessa. Kiitos.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 osalta, eli siis lähtömaiden ja taas kohdemaiden osalta pitää katsoa heidän eri, eri tilanteita, mutta samalla pyrkiä rahoitukselliseen vakauteen. Pankkiunioni pitää tehdä sillä tavoin, että koko rahoitusjärjestelmä luo vakautta ei pelkästään euroalueen sisällä, vaan koko Euroopan unionin alueella. Ja olen sitä mieltä, että tässä vaatimuksena on reilun kilpailuolosuhteiden ylläpito niiden maiden kanssa, jotka ovat euroalueella, jotka eivät ole vielä euroalueella. Ei saa olla syrjintää tässä. Ja jäsenvaltioiden omia etuja ei saa tietenkään saa mitenkään epäillä. Totta kai pankkivalvonnan, se pitää, sitä pitää katsoa ja uudistaa. Ja talletukset pitää suojata. Ja jos syntyy joku riskitilanne, niin julkisia varoja pitää käyttää vain mahdollisimman vähän näiden rahoituslaitosten tukemiseksi. kyllä pitää selkeästi ottaa tällainen velallisluettelo huomioon tässä yhteydessä. Lähtömaiden ja isäntämaiden välillä pitää löytää tietenkin tasapaino myöskin maailman politiikan osalta. Thank you. Uh... Kiitos. Ja sitten Ber Luke ECRstä, Euroopan parlamentista. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Herra Brackman, alustuksessaan viittasi oikeutetusti siihen, että katto ei kanna, jos perustukset eivät ole oikeanlaiset. Ja minä pelkään, että perustukset eivät ole oikeanlaiset, kun ajatellaan edistä, eli talletussuorajärjestelmää, jos annamme sellaisen vaikutelman, että siellä on ainoastaan riskejä, joita pitäisi hallita paremmin ja joita poistaa. Eli keskustelusta jää kokonaan täällä pois, että ediksen kautta voi tulla myöskin uusia riskejä, Eli talletussuojajärjestelmä voi tuottaa sisäisesti uusia riskejä siten, että likviditeetit ja varat toimivista tapauksista virtaavat kriisitapauksessa muihin maihin, koska riskin muodostuminen näin kasvaa tässä kyseessä maassa ja se on perustavanlaatuinen ongelma. Kyse on tällaisesta keskustavasta pilareista, jossa varat toimivista järjestelmistä aiheuttavat riskin siirron näihin auttaviin maihin, ja tätä ongelmaa täällä ei tematisoida riittävästi. Tämä on täysin jätetty esimerkiksi komission vaikutusten arvioinnista, jossa saatiin sellainen vaikutelma, että kyse on olemassa olevista riskeistä, mutta ei kuitenkaan tutkittu sitä, että eikö Ediksen toiminta järjestelmän kautta muodostu uusia riskejä melko turvallisiin pankkijärjestelmiin. Me tiedämme, että pankkikriisit, niitä ei voida mitata ainoastaan kokonsa puolesta, vaan ne ovat sijoittajien luottamuskriisejä, jotka esimerkiksi lähtevät talletuspaon muodossa eteenpäin ja sitten voivat provosoida tuota kriisiä. Juuri tämä ongelma voi syntyä silloin, jos talletussuojajärjestelmää eh, heikennetään sisäisesti eliksen kautta. Ja tästäkin täytyy puhua. Kiitoksia eh, kärsivällisyydestäne puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Baluras Kreikasta. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Τραπεζική Ένωση όπως είναι γνωστό αποτελεί ένα από τα... η Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten me tiedämme, niin tämä pankkiunioni on yksi tärkeimpiä suunnitelmia, on, jos meillä on kolme pilaria. Ensinnäkin yleinen valvonta, sitten yhteinen hallinta, mitä tulee pankkien terveystilaan, ja sitten rahasto mahdollisen tuen antamiseksi. Ensimmäinen pilari, siinä on vähän edistystä sen suhteen, on tullut yhtenäisyyden luomisessa, mutta sen, että, saadaan luottamusta järjestetään, pitää taata myöskin talletukset. Tarvitaan kolmaskin pilari, vaikka eka on jo työstetty, mutta kaikki, kaikkia kolmea tarvitaan. Meillä on Saksa, Alankoma, jotka toteuttavat, että pitää viivästyttävä tätä, ja komissio taas sitten toisaalta sen sijaan, että se vahvistaisi alkuperäistä suunnitelmaansa. Se, he puhuvat siitä, että sitä, se tavallaan osittain neutralisoidaan. Ja me tietenkin tuemme Kreikassa todellista pankkiunionia, mutta se ei tapahdu, jollemme luo todellista luottamusta talletusten haltijoiden osalta. Kiitoksia sitten edustaja Vukans Latviasta. Paldies, priekšstādātāja kungs, par iespēju šajās pāris. Kiitoksia tilaisuudesta ilmaista Latvia kanta koskien pankkiunionin loppuun viemistä. Ensin haluaisin antaa tukeni ajatukselle viedä pankkiunin loppuun, mutta samaan aikaan meidän pitää ottaa käyttöön toimia, joilla vähennämme riskejä. Erityisesti haluaisimme suuremman harmonisaation tason kun ajatellaan tavoitetta lisätä yhteisen mekanismin tehokkuutta. Toiseksi me tuemme riskin vähentämistä, vaikkakin siinä tarvitaan suuria muutoksia pankkilainsäädäntöön. Haluaisimme, että näitä, tätä lainsäädäntöä hyväksytään pikemminkin nopeasti kuin myöhään. Ja tietenkin meidän täytyy varmistaa, että tai ymmärtää, että pankit, ottaa huomioon pankit, jotka kuuluvat kansainvälisiin mm, ryhmittymiin. Tois, sitten kolmanneksi me tuemme eurooppalaista talletustakuujärjestelmää, kolmas pilari, joka toteutettaisiin asteittain. Ja maksulla pyrittäisiin tähän järjestelmään pyritään parantamaan sektorin vakautta. Näin voidaan siis saada aikaan rahoitusalan vakautta ja voidaan rikkoa tämä yhteys pankkien ja valtion velan välillä. Sitten lopuksi me näemme etua siinä, että oli sellainen järjestelmä, joka edistäisi valtion joukkolainoja keinona vakauttaa järjestelmää, niin kuin täällä jo sanottiin. Me tietenkin tarvitsemme yksityiskohtaisen analyysin tästä. Eh, Sweden. Sitten Ruotsin, Ruotsista edustaja Välten. Situationen EU-länderna med avseende... Kiitoksia puheenjohtaja. Tilanne EU-maissa, kun ajatellaan pankkeja, on hyvin erilainen. Meillä on nuo järjestämättömät lainat, jotka ovat suurin ongelma. Ja tämä on tärkeä seikka ja mahdollinen riski uudelle kriisille tulevaisuudessa. Pankkijärjestelmässä on paljon tehtävää ja tiedän, että kestää kauan korjata kaikki ne virheet, jotka johtivat tämänhetkiseen tilanteeseen. Myöskin riskin jakaminen ei ole realistista ennen kuin olemme selvittäneet menneisyyden virheet riskin vähentäminen ja riskin jakaminen on äärimmäisen tärkeää, keskeistä. Emme voi millään muulla tavalla asian puuttua. Me olemme kuulleet riskin jakamisesta huonojen lainojen osalta ja voidaanko riski näin poistaa. Miten voimme muuten antaa tässä luottamusta markkinoille ja kansalaisille? first, uh, I think we should all remind that we Niin, sanoo, pitää todeta, että meillä on tämä yhteinen kriisiratkaisujärjestelmä, ja nyt meillä on sitten eurooppalainen mm, valvontaelin, ja voimme antaa lisää päivän vaatimuksia pankeille. Ja myöskin niitä pankkeja, jotka ovat todennäköisiä mm, konkurssiehdokkaita. Sitten meillä on tämä yhteinen kriisiratkaisu ja ja sitten todellakin pitäisi mm, pitäisi pitämään mieleen, että mitkä, mikä on sitten tämän ediksen, eli talutussuojajärjestelmän hyötyä, jos tulee todellinen finanssikriisi. Kun ajatellaan, että tällaiset maakohtaiset valtiotuetkin ottaisi huomioon. Ja tiedämme, että meillä on tämä MRL, mutta on myöskin muitakin mahdollisuuksia antaa tukea ja myöskin tuen tässä että komissiota, että loppujen lopuksi tärkeä tekijä on se, että meillä on valvoja, joka on kaukana jäsenvaltioista ja voi riippumattomana puuttua pankkien tilanteeseen. Ja tämän rinnalla meillä on myöskin, mitä muita meillä on, se muita mekanismeja, ei mitään, mitään ole tällä hetkellä. Tämä on se ongelma. Koska minusta EDIS ei ole pelkästään riskin jakomenetelmä, vaan myöskin riskin vähentämismenetelmä. Se estää markkinoiden tai tallentajien paon. Eli jos halutaan mennä eteenpäin ja pyritään nyt e, luomaan yhteinen kanta, niin uskon, että komission MPL-paketti on tärkeä väline, jota, joko voidaan voidaan käyttää. Ja uskon, että parlamenttina ei meidän pitäisi pelkästään nopeuttaa tätä pakettia, vaan meidän pitäisi myöskin olla tietoisia, että mitä, mitä me pilarit tekevät, mikä, mikä on pankkien liittypilari ja mikä on taas lainsäädäntöpilari, mikä tehdään parlamentin eikä valvojan taholta. Eli tuen komissioitusta, koska myöskin lainsäädäntöehdotusta voidaan näin säätää ja tehdä niin tavoin, että antaa oikeat kannustimet ja tämä myöskin liittyy näihin valtionlainoihin. Jo Baselin jälkeen emme halua siis niinku laittaa pankkeemme mikä kilpailu haittaa, emmekä halua hyväksyä tällaista tietenkään. Ja tämä on nyt se hetki, meidän pitää päättää, että haluammeko todellakin keskittyä, eh, noudattaa komission neuvoa, että löydänkö me eh, sellaisen edisjärjestelmän, että voidaan löytää oikea tasapaino riskin vähentämisen välillä? Vai, vai katsotaanko pelkästään vain tähän jotain rajoitteita ja tehdään kunnianhimoisia suunnitelmia ja estetään unionia päättämästä pankkiunionin lopulliset osat? Nyt se on eurooppalaisen lainsäädäntöjen tehtävä, mutta myöskin kansallisilla parlamentilla pitää oma roolinsa. Ja tuot oikeat osviitat hallituksille, koska muuten tilanne karjuutuu ja menettää tämä tilaisuus. Olivier, haluatko todeta vielä sanan sen tähän? Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Näyttää siltä, että kaikki puolamme unioni, pankkiunionin loppumisesta, mutta emme puhu välttämättä ihan samasta pankkiunionista, emmekä samasta rytmistä tai tahdesta. Olen samaa mieltä ministeri Bukerin kanssa ja haluan kiittää häntä yhteistyöstä kaikkina näinä vuosina, silloin kun hän oli ECOFINissa ja minä olin siellä Michel kovin johtajana. Tämä on myös komission kanta meidän pitää pystyä vähentämään riskejä pankkijärjestelmässä. Nyt pitää edetä nopeasti riskin jaossa. Olen samaa mieltä teidän kanssanne puheenjohtaja myös siitä, että riskin jakaminen terveeltä pohjalta on hyvä keino myös vähentää riskejä. Se on selvä asia. Ja erityisesti, niin kuin jo sanoin, ensimmäinen edisin vaihe, siinä ei jaeta mitään riskejä, joten keskustelu edullisuudesta on legitiimiä, mutta sen pitää liittyä tähän edisin toiseen vaiheeseen. Pahoittelen sitä, että esittelijä De Lange lähti täältä. On sovereign risk exposures, uh, I think it's tulee valtion velka mm, kysymykseen. Kysymys, joka pitää esittää. Haluatteko todellakin olla ainoa alue maailmassa, jossa ei ole tällaisia turvallisia omaisuuseriä tai sijoituskohteita pankkiunionissa? Ja jos ajattelet, että tämänhetkinen euroalueen tilanne riittää tämän katon rakentamista varten, niin mielestäni kyllä teidän pitäisi ajatella kaksikin kertaa ennen kuin heikennettä olemassa olevaa perustaa, et, ennen kuin tehdään lisää tähän kattoon. Tätä keskustelua meidän pitää käydä, mutta tätä keskustelua pitää käydä sitten, kun meillä on toimiva pankkiunioni. Ja sitten meidän pitää liittää tämä keskustelu siihen kysymykseen, haluammeko tällaisen euroalueen turvallisen sijoitus